Kiitos. Ensiksi haluaisin kiittää teitä kaikista näistä kysymyksistä ja mahdollisuudesta vastata niihin. Ja haluaisin myös kiittää tässä yhteydessä puheenjohtaja Junckeria tästä mahdollisuudesta, jonka hän antoi minulle, jotta ylipäätään voin olla täällä tänään. Ja sitten vielä hieman enemmän visiostani niin energiaunionista ja konkreettisista tosiasioista. Onhan tosiasia, että se tilanne, jossa olemme vuoden 2009 kriisin jälkeen, olemme tehneet aivan liian vähän huolehtiaksemme siitä, että toimitusvarmuutemme olisi suurempi. Meidän täytyy vahvistaa energiaunionia myös ilmastopolitiikalla, joka suuntautuu tulevaisuuteen. Tavoitteet tällä alalla ovat sellaiset, että niiden täytyy suuntautua tulevaisuuteen. Vuoden 2020 tavoitteet on ensin saavutettava, eli vähennämme kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosentilla ja uudistuvia lähteitä lisätään 20 prosentilla ja päästöjä vähennetään 20. Ja sitten seuraavat tavoitteet hyväksytään vuodelle 2030, jolloin on tarkoitus vähentää energiankulutusta 30 prosentilla – ja tämä tarjoaa valtavia mahdollisuuksia projekteille, joilla pyritään energian säästämiseen. Ja sitä kautta sitten ne taas johtavat työllisyyteen ja niin kutsuttuun vihreään kasvuun. Toinen tavoite on vähin, korottaa vähintään 27 prosentilla uudistuvia energialähteitä ja tavoite vuoteen 2050. Senhän minä täällä jo aikaisemmin mainitsin. Ja uskon, että jos me saamme nämä kaksi suurinta maata mukaan näihin eh, tavoitteisiin, nimittäin 80 prosentilla vähentää päästöjä. Kaikkein tärkein asia energiaunionissa, josta myös täällä tänään olemme keskustelleet, on se, että sisämarkkinat toimisivat paremmin ja siihen me tarvitsemme parempaa infrastruktuuria. Paremmat sisämarkkinat johtaisivat parempaan kilpailukykyyn ja tämä on mielestäni hyvin tärkeää sekä yrityselämälle että kotitalouksille ja kansalaisillemme. Tuleva vähähiilinen talous voidaan saavuttaa käyttämällä mahdollisimman paljon uudistuvia energialähteitä ja parantamalla energiatehokkuutta ja muuttamalla energiamiksiä. Jos me toim- saavutamme nämä kaksi tehtävää, niin silloin me voimme myös varmistaa sen, että emme enää ole niin riippuvaisia energian tuonnista. Ja sen lisäksi sitten vielä meidän on vahvistettava meidän yhteistä esiintymistämme, kun puhumme kansainvälisten kumppaneiden kanssa – me olemme huomattavasti vahvempia ja meillä on paljon enemmän valtaa, jos me onnistumme siinä, että puhumme yhdellä yhteisellä äänellä. Jos me kykenemme ottamaan yhteisen kannan, niin olemme vahvempia. Ja minun ensimmäinen tehtäväni, mikäli te minulle tämän mahdollisuuden annatte, tulee olemaan se, että yhdessä kollegoiden kanssa laadimme tällaisen äh, hätäsuunnitelman tulevaisuutta ajatellen. Eli mitä meidän pitää tehdä, mitä me teemme, jos Eurooppaan iskee kaasupula työntekijät jo tätä työstävät ja uskoakseni tällainen asiakirja sitten saadaankin nopeasti valmiiksi ja saatte sen luettavaksenne. Olen vakuuttunut siitä, että meillä on visio, meillä on tavoitteet ja me myös tiedämme, mitä tietä meidän tulee kulkea, jotta saavutamme nämä tavoitteet. Kiitos. Thank you, Madam Alenka Bratushek. Kiitoksia. Rova Alenka Bratušek, komission ehdokas, loppupuheenvuorostanne. Kiitoksia Envi ja ITRE-valiokunnan eh, jäsenet ja kaikki eurooppalaisen julkisen mielipiteen edustajat täällä salissa ja eh, ne, jotka kuuntelevat julkista kuulemistilaisuuttamme internetin välityksellä. Viimeiset tiedot ITRE-valiokunta tapaa kello kahdeksan tänä iltana. Koordinaattorien kokous on silloin ja huomenna meillä ITRE-valiokunnan jäsenillä on herra Jyrki Kataisen kuuleminen kello 10 aamulla. Kiitoksia oikein paljon. Ja vielä Muutama lisätieto, muutama lisätieto vielä Envivaliokunnan jäsenille. Me järjestämme arviointikokouksen koordinaattorien kesken tänä iltana kello 19.30 21 ja sitten aloitamme yhteiskokouksen. ITRE ja ENVI-valiokunnan koordinaattorit tapaavat kello 21 kello 22 asti. Kiitoksia.